ensimmäinen mietintö herra äh, Vereiralta. Eli esittelijä saa kaksi minuuttia puheaikaa ensin. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi-lhe que acalmasse os ânimos ali daquela bancada, por favor. Antes de mais, queria aqui salientar que o... Puhemies, meidän puolueemme on äh, keskustellut ja asiasta ja tästä on tehty sovi, sopimus EUn jossa tätä on, on vaikea ymmärtää, koska he eivät voi sanoa, että esityslista olisi mitenkään liian täynnä jopa eilenkin. Ei ollut yhtään ainoaa keskustelua täysistunto esityslistalla. Tämän sopimuksen on tärkeää osoittaa, että parlamentti äh, vain hyväksyy komission neuvottelutulokseen, me voi tätä muuttaa. Mutta jos voisimme, silloin tilanne näyttää samanlaista kuin nyt on tilanne, koska on välttämätöntä mu- uudelleen muodostaa ajattelutapaamme. On erittäin tärkeää, että tämä sopimus hyväksytään koska tämä on periaatteessa tärkeää, mutta se on jäsenvaltiolle myös tärkeää, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi suhtautua kielteisesti näihin kysymyksiin, etteikö tulisi syvällisiä muutoksia. Tarvitaan enemmän tukea ja kontrollia, kontrollimahdollisuuksia ja varovaisuusperiaatteen käyttöä enemmän hyvää yhteistyötä ja pitää muuttaa toimintatapoja sen suhteen, mitä 30 vuoden aikana on tehty. Kunnioittaa enemmän suvereniteetteja ja tarvitaan enemmän vaihto, vaihto vainanvaraa myös to, Sautomeelle. meille ja tämä varmistaa kestävän kalastuksen ja komissio tulee ottamaan sitten tämän myös huomioon tuolena vuosina. We now move to the vote, colleagues. Kiitoksesta äänestämme. nimenomaan saakaa. Has everyone voted? Onko kaikki antaneet äänensä? Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos ja onnittelemme esittelijää. Sitten seuraava mietintö herra Kadekilta. Myös nimenhuuto äänestys saakaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. And that has been adopted. Hyväksytty. Sitten siirrymme herra Brokin mietintöön. Tässäkin nimenhuutoäänestys, kollegat. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Kollegat, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme eh, taloussosiaalikomitean kuulemisen. Pyyntö tulee liikennevaliokunnasta yksi ainoa äänestys puolesta äänet, nostakaa kätenne, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty, kiitoksia. Seuraavaksi äänestämme Rova Riisin mietinnöstä. Tämä oli viimeinen keskustelumme GMO-viljelystä. Nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä 52 tarkistuksesta. Muistuttaisin teitä siitä, että tässä tarvitaan määräenemmistöä 376 ääntä, että se menee läpi. Äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 480 ääntä puolesta määräenemmistö äh, on saavutettu. Nyt ilmoitan, että neuvoston kantaa on tämä, tällä tavalla muutettu. Seuraava äänestys on herra Maton mietintö. Kyseessä on kalastus. Me äänestämme tarkistuksista 1 ja 2 ja 4.25. Kaikki nämä tarkistukset puolesta äänet vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty ja vuorossa tarkoitus kolme valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 28. Nostakaa kättä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestämme komission ehdotuksesta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vuorossa nimenhuutoäänestyksenä lainsäädäntöpäätöslauselmaesitys. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitän teitä kollegat. Näin tämän päivän äänestykset on läpikäyty ja nyt sitten aikanaan, tai nyt siirrytään äänestysselityksiin.